Der Präsident! Uiuiui, mein lieber Mann. Guten Tag, meine Damen und Oikein hyvää päivää, hyvät naiset ja herrat. Pyydän teitä asettautumaan paikoillenne.